Tervetuloa. Ja nyt sitten annan puheenvuoron seuraavalle esittelijälle herra Vlasakille. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Niin alkuun haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani erinomaista yhteistyöstä ja haluan kiittää myös erittäin rakentavasta keskustelusta. Minulla on kaksi provosoivaa kommenttia näin keskustelun loppuun. Rakennerahastot perustettiin, jotta voitaisiin tasapainottaa eroja eri alueiden välillä ja siitä syystä niiden pitäisi kuulua tavoitealueeseen yksi. Muut alueet hyötyvät siitä myös, sillä niiden tuotteita kysytään yhä enemmän. Näin tuetaan myöskin investointeja tavoitealueella kaksi ja voidaan luoda voimakas väliluokitus ilman, että rahoitusta kuitenkaan rapautetaan. En näe mitään syytä sille, miksi raha tulisi siirtää rikkailta rikkaille. Sisäinen mekanismi 1 ja 2 välillä on hyvä. Toisaalta olen sitä mieltä, että on oleellista, että emme toimi markkinoiden vastaisesti, sillä tukien myöntäminen yhtäälle, mutta ei toisaalle, saattaa johtaa siihen, että markkinat vääristyvät. Ja ne, jotka eivät saa rahoitusta EU-sta, joutuvat näin epätasarvoisen asemaan. Olisi hyvä ajatus, jos lopulliset tuensaajat olisivat alueita, kuntia ja niin edelleen, nämä viranomaiset sitten investoisivat rahat eh, menettelyihin, jotka edesauttavat kasvua. Minusta meidän tulisi pyrkiä menemään tähän suuntaan. Neil Armstrongin sanoja mukaillen tämä olisi pieni askel Euroopan rahastoille, mutta suuri askel Euroopan taloudelle. Kiitokset. Sitten Sanchez Schmidt monsieur le président hyvä puhemies. Eurooppa on kriisissä nyt. Rahoituskriisissä, makrotaloudellisessa kriisissä, sosiaalisessa kriisissä ja moraalisessakin kriisissä. Euroopan kansalaiset näkevät Euroopassa vihollisen joka myrkyttää ympäristöään. Se ei tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä, jotta se lisäisi talouskasvua, jotta se integroisi kaikkein hankalammassa asemassa olemat, jotta se toisi tasapainoa alueiden kehitykselle. Me äänestämme pian taloushallintopaketista, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön vastuullisia toimia, jotta noudatetaan vakauspakettia ja saadaan aikaiseksi kasvava Eurooppa. Koheesiopolitiikka on toinen pilari, johon tämän kasvun tulee tukeutua. Kestävän kasvun, älykkään kasvun ja kaiken sisältävän kasvun. Taloushallinto ja koheesiopolitiikka ovat saman kolikon kaksi puolta. Me emme voi ottaa yhtä ja jättää toisen pois, vaan meidän täytyy puoltaa tätä politiikkaa, säilyttää sen budjetti jotta voimme vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, ettei aluepolitiikka ole mitään luksusta, vaan välttämättömyys. Budjettineuvottelut seuraava ohjelmointikautta varten ovat käynnissä. Meidän täytyy toimia niin, että kohesiopolitiikkaa suositaan niin, että se saa sen kunnianhimoisen luonteen, jonka se ansaitsee. Meidän täytyy saada aikaiseksi oikeudenmukainen jako kaikkien jäsenvaltioiden alueiden välillä. Piperin mietinnössä ehdotetaan myös väliluokituksen lisäämistä niille alueille, joiden BKT on 75-90 prosenttia keskimääräistä Euroopan unionissa. Tämä alue kattaisi monet alueet, joilla on rakenteellisia ongelmia, kasvuongelmia, ja se edesauttaisi tasapainoisemman lopputuloksen saamisessa. Minä toivon myös, että alueellista yhteistyötä lisätään Euroopan unionissa – Silloin päästään siihen, miten Robert Schumannkin tavoitteli. Eurooppa rakennetaan konkreettisten toimien pohjalta, solidaarisuuden osoituksen pohjalta. Tämä on ollut totta 60 vuotta sitten, se on totta myös tänä päivänä. Kiitokset Sanchez Smith ja sitten vielä lopuksi esittelijä Stavrakakis. Kiitos puhemies kollegat. Minä haluaisin onnitella kaikkia esittelijöitä. Hienoa, että pääsimme keskustelemaan tulevan kohesiopolitiikan kysymyksistä tänään. Minä haluaisin sanoa muutaman sanan edustaja Piperin mietinnöstä. Siinä puhutaan perusperiaatteista, ajatuksista, joita parlamentilla on kohesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen – ei suinkaan ensimmäistä kertaa, koska kantamme on tuotu julki jo aikaisemmin silloin, kun keskusteltiin budjetin tulevaisuudesta. Me käsittelemme siis tätä aihetta uudestaan. Me emme kuitenkaan ole muuttaneet mieltämme. Koesiopolitiikkaan tarvitaan riittävä budjetti. Sillä on voitava tukea kaikkia alueita ja erityishuomio on kiinnitettävä niihin alueisiin, joilla on erityisongelmia. Meidän on huolehdittava riittävästä joustavuudesta. Meidän on luotava standardisäännöt kautta näiden rahastojen. Niitä on standardoitava ja ihmisten on voitava hyötyä, vaikka asuisivat kovinkin kaukana keskuksista. Tuosta välikategoriasta se saa minun poliittisen ryhmäni tuen ja haluaisin sanoa, että olen aivan samaa mieltä tänään komission jäsen Haanin kanssa siitä, että tarvitsemme tällaisen siirtymävaiheen kategorian. Se voi auttaa reilulla, avoimella tavalla alueita. Siinä otetaan huomioon eri kehitystasot. Ja minä uskon, että voimme selkeästi ymmärtää, että ei katsota ainoastaan tilastoja, vaan nähdään paikan päällä, mitä siellä tapahtuu kriisin aikana. Kiitos. Kiitos. Hyvät kollegat, yhteiskeskustelu on päättynyt. Äänestämme tästä ja monista muistakin asioista kello 12. Keskeytämme istunnon siihen asti. Äänestys alkaa tuossa 12-13 minuutin kuluttua.